przewodniczący! Herra puhemies. Panie i panowie, otwieram posiedzenie. Hyvät naiset ja herrat, avaan nyt istunnon. Ensimmäisenä asiana esityslistallamme on Eurooppa-neuvoston päätelmättä 16. päivältä syyskuuta 2010. Nyt haluan toivottaa tervetulleeksi neuvoston, neuvoston puheenjohtajan Herra Van Rompuyn tänne Euroopan parlamenttiin. Puheenvuoron teidän, olkaa hyvä.